Good evening everyone. Hello. Hyvää iltaa kaikkia. Tervetuloa tämän illan Envivaliokunnan kokoukseen. Oletan, että kokouksen esityslistaluonnos sopii kaikille. Kukaan ei ole toisinkaan ilmoittanut. Tulkkaus on 16 kielellä ja kokous näkyy myös netissä, kuten tavallista. Olette saaneet koordinaattoreiden suositukset sähköpostitse ja jos niitä ei vastusteta, niin ne katsotaan silloin hyväksytyiksi. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Arja Skanjeten. Hienoa, että pääsitte tänne. Kiitos siitä. Kyseessä on jäsennelty vuoropuhelu komission jäsenen kanssa ja tarkoitus on kuulla hänen prioriteettinsa vuodelle 2018. Puhumme myös talvipaketista, joka on parlamentissa esityslistalla. Ja haluamme kuulla myös minkälaisia odotuksia on seuraavaa maataloutta koskevaa kokousta silmällä pitäen. Kiitoksia komission jäsen, että pääsitte tänne ja annan teille pitämättä puheita puheenvuoron. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, paljon kiitoksia kutsusta osallistua tämän päivän keskusteluun koskien ilmasto- ja energiaprioriteettejamme tulevana vuonna. Tämä on tärkeä hetki. Pariisin sopimuksen sitoumuksiamme toteuttamisessa ja 2030 ilmasto- ja energiapaketin Haluaisin erityisesti kiittää ihan Duncania, tämän äh, valiokunnan esittelijää, hyvin tärkeästä edistyksestä, jota olemme saaneet aikaan päästökauppajärjestelmän aloitteen osalta. Tämä on ollut hyvin intensiivinen, vaikea prosessi parlamentissa ja se on vaatinut kompromisseja kaikilta osapuolilta. Uskon kuitenkin, että tasapainoisen äh, sopimuksen saavuttaminen helmikuussa loi tarvittavaa poliittista liikevoimaa jotta voimme varmistaa onnistumisen neuvostossa. Minulle on kerrottu, että sielläkin tämä prosessi on ollut intensiivinen. On hienoa, että trilogi voi käynnistyä nopeasti ja odotan mielenkiinnolla työtä helpottamassa tämän neuvottelun sujumista koskien ETS-järjestelmää mahdollisimman nopeasti. Kuten tiedätte, me hiljattain hyväksyimme Euroopan unionin ETS-ilmailu ehdotuksen ja tulemme tämän päätöslausuman toimeenpanon osalta toimimaan mahdollisimman nopeasti tämän niin kutsutun hiilipäästöilmailusopimuksen osalta. On erittäin tärkeää saattaa päätökseen Tämä prosessi ja toivottavasti parlamentti neuvosto saavat vuoden 2017 loppuun mennessä työn tehtyä ennen ETS-syklin loppua maalissa huhtikuussa 2018. Meillä on myöskin tärkeää tehdä nopeaa edistystä vuoden 2030 ilmastopuitteiston ja puhtaan ilmapaketin alalla, joka hyväksyttiin taannoin. Tähän kuuluu ovat eri hallinnon alat, niin myöskin markkinakysymykset Euroopan unionissa. Haluaisin erityisesti kiittää tässä yhteydessä ähm, Gerbrandia ja Linssiä esittelijänä. He ovat tehneet hyvin äh, paljon ponnistuksia lulucef järjestelmän onnistumisen eteen ja erityisesti äh, komission aloitteen muokkaamiseksi, että voisimme täysin täyttää Pariisin sopimuksen sitoumuksen. On hyvin tärkeää, että neuvottelut parlamentin neuvoston välillä näistä ehdotuksista voivat käynnistyä kesällä ja että ne saattaa loppuun, tämän vuoden loppuun mennä päätökseen. Odotan mielenkiinnolla työtä näiden tärkeiden aloitteiden parissa ja niiden menestyksellisen loppuun sattumisen alalla. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa muutaman sanan sen puhtaan energiapaketin osalta, jonka komissio viime vuonna esitteli. Tämä paketti on hyvin tärkeä ja tulee auttamaan meitä pysymään etulinjassa ähm, Pariisin sopimuksen sitoumuksien täyttämisessä ja tulee varmistamaan sen, että meidän toimintamme äh, vastaa tavoitteita. Meillä on neljä pääasiallista tavoitteita, hiiletehokkuus, uudistuva elokuva, äh, energia, markkina, suunnittelu ja energiaunioni erityisesti aloitteemme pyrkii siihen, että uudistuvan energian osalta voimme taata jäsenmaille mahdollisuuden vapauttaa potentiaaleja, joita niillä on uudistuvan energian alalla, jotta saisimme tämän 27 prosentin Euroopan unionin tavoitteen äh, saavutettua vuoteen 2030 mennessä kustannustehokkaalla tavalla. Erityisesti tämä koskee prioriteetteja. Uudistuvan energian alalla me pyrimme olemaan maailmanlaajuisia johtajia asettamaan kuluttajan keskiöön ja äm, siirtymään äh, talouden vähähiilisyyteen. Komissio on vakuuttunut siihen, että tämä on oikea hetki tarttua Euroopan unionin energiapyrkimyksiin. Vahva tehokas hallinto on myöskin tarpeen Euroopan unionissa, jotta voisimme osoittaa, kuinka Euroopan unioni kunnioittaa Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksen. Tässä yhteydessä komissio kiittää parlamenttia siitä, että se on nopeasti ryhtynyt käsittelemään aloitteita. Teillä on hyvin tärkeä rooli teidän pitää mahdollisimman nopeasti saattaa työ tässä puitteissa päätökseen, jotta me voisimme vastata kansainvälisiin ilmasto- ja energiasuunnitelmiin. Me tarjoamme näin sel- lisäselveyttä. Joka tapauksessa haluaisin korostaa sitä, että puhtaan energian paketin aloitteet liittyvät hyvin läheisesti toinen toisiinsa ja niitä täytyy käsitellä rinta rinnan tässä yhteispäätösmenettelyssä. Olen varma, että ENVI-valiokunta tulee olemaan tärkeässä roolissa tässä työssä tekemän paketin osalta. Komissio teki kaiken mahdollisen helpottaakseen valiokunnan työtä. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa sanasen vielä liikenteestä liikennekuljetus vastaa hyvin suurta osaa hiilidioksidipäästöistä Euroopan unionissa. Ja me pyrimme sen osalta tekemään leikkauksia, että voisimme vastata Pariisin sopimuksen velvollisuukseen. Viime vuoden the use of... Äh, uudistuvan energian paketin äh, uudistaminen sisältää nämä aloitteet. Tarkoituksena on käyttää yhä enemmän vähähiilisiä uudistuvia energialähtöisiä. Edistetyt tarkistukset koskien energiatehokkuutta, rakennusten energiatehokkuusaloitteen osalta on hyvin tärkeä. Mitä tulee autoihin komissio valmistelee lainsäädäntöä vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Tässä tarkoituksena on luoda uudet hiilidioksidipäätökset ja tämä on hyvin tärkeä toimi, jotta voisimme parantaa liikenteen vähähiilisyyttä. Me tulemme tarkastelemaan kuluja eri mahdollisuuksia eri vaihtoehdoissa mukaan lukien aikataulut ja vähähiiliset ähm, ajoneuvot vuoden 2020 jälkeisen ajan tavoitteet määritellään maailmanlaajuisen järjestelmän mukaisesti ja tässä yhteydessä kiinnitämme huomiota polttoaineen kulutukseen ja hiilidioksipäästöihin. Olemme myöskin tietoisia siitä, kuinka tärkeää on keskittyä kiinnittää huomio myöskin raskaan liikenteen ajoneuvoihin. Komissiolla on tarkoitus ehdottaa niiden osalta hiilidioksidistandardeja. Ensi vuonna me teemme analyyttistä työtä, jotta voisimme käsitellä näiden ajoneuvojen osalta hiilidioksidipäästökysymyksiä. Tämä työ on käynnissä tällä hetkellä, mutta ennen sitä tarvitsemme hiilidioksidisertifikaatteja, ehm, jotta raskaan liikenteen ajoneuvolle muissa kysymyksissä. Valmistelutyö on käynnissä ja se pyritään saattamaan päätökseen ennen kesän alkua. Jäsenmaiden toiminta on pilari Euroopan unionin strategian toteuttamisessa sen, joka vuonna 2013 hyväksyttiin. Tänä vuonna me arvioimme toimeenpanon osalta onnistumista. Meidän tarkoituksemme on esitellä kertomuksena 2018 puolivälissä parlamentille ja neuvostolle tämä kertomus sisältää myöskin uudelleenarvioidun strategian, joka ottaa huomioon kansainvälisen toiminnan, erityisesti Pariisin ilmastosopimuksen ja Euroopan unionin lisäarvon keskittymisen sekä Euroopan unionin sisällä että sen rajojen ulkopuolella. Julkinen kuuleminen tehdään vuonna 2017. Tähän liittyy kaksi työryhmää helmi- ja syyskuussa. Meillä on myöskin tulossa julkinen kuuleminen syyskuussa. Komissio on tällä hetkellä valmistelemassa seurantaa Ähm, meriliikenteen päästöjen osalta, jotta olisi mahdollista saattaa se tämän uuden järjestelmän kanssa samalle linjoille. Ähm, IMO-järjestelmässä on myöskin tiettyjä puutteita, jotka olemme havainneet erityisesti sen uuden osalta. Nämä ovat avainkysymyksiä, erityisesti tiedon vaihto eurooppalaisessa järjestelmässä. Komissio tulee esittämään lisää aloitteita, jotta voisimme olemassa olevaa MRV-asetusta ähm, muokata vuonna 2018. Tämä tuli tapahtumaan yhtä aikaa IMO-neuvotteluiden kanssa koskien äm, kansainvälisen laivaliikenteen päästöjen leikkaamista, joka tapahtuu vuonna 2018. Tämän lisäksi tarkoitus on pitäytyä sovitussa rajassa. Tämä on meidän avainkysymyksemme neuvotteluissa. Tästä pääsen tärkeän kysymyksen Tämä vuosi on avainroolissa neuvotteluissamme. Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpano on tällä hetkellä neuvottelun alla. Ja COP24 kokouksessa vuonna 2018 se oletetaan hyväksyttävän. Tämän lisäksi COP2018 neuvottelu tulee hyötymään tästä prosessista joka tehdään Pariisin sopimuksen linjoilla. Tämä tulee olemaan seuraava tärkeä poliittinen sopimus ilmastoneuvottelujen kanssa. Samalla viivalla meidän pitää myöskin tarkastella kansainvälisiä tavoitteita ja sitoumuksia kaikissa kumppanomaissa. Tällä hetkellä meidän täytyy jatkaa ja vahvistaa ilmastodiplomatiaamme ja tarjota jäsenmaillemme taloudellista tukea ja poliittista dialogia erityisesti, mitä tulee G20-puitteistoon. Tämä vastaa eh, suurta osuutta kaikista päästöistä. Me olemme myös tekemässä työtä, jotta voisimme vahvistaa me kaikkein tärkeimpien talouksien kanssa, jotta voisimme tarjota tulosta Pariisin sopimuksen eh, linjoilla tässä kansainvälisessä tilanteessa meidän täytyy yhä toiminnallamme osoittaa sekä kotona että ulkomailla, eh, kuinka eh, läheisesti Euroopan unioni on sitoutunut Pariisin sopimuksen toteuttamiseen. Tässä kontekstissa on erittäin tärkeää tehdä eh, teollisuuden, kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa töitä ilmastoagendan linjoille, jotta voisimme vahvistaa mm, toimintaa kentällä kansalaisten etujen mukaisesti. Kuten näette, meillä on erittäin tiivis ilmastoagenda tulevan vuonna tulossa. odota mielenkiinnolla läheistä yhteistyötä myöskin tänä vuonna ja myöskin poliittisen dialogin lähentämistä. Se tulee olemaan tärkeä askel Pariisin sopimuksen toteuttamisessa. Kiitoksia. Thank you very much, Commissioner. Now, as usual, I will ask my uh, colleagues to... Kiitoksia ja sitten annan kollegoille puheenvuoron. He voivat kommentoida tai kysyä kysymyksiä. Aloitetaan ensimmäisellä kierroksella, eli koordinaattorit ensin, ja sitten niihin kysymyksiin voitte vastata yhdessä. Ensiksi herra Liise EPPn puolesta, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos herra komissaari työstänne ja esityksestänne ja asiaan sitoutumisesta. Muutama seikka ensin tähän Tällä haavaahan me, pöydällä on neuvostossa mielenkiintoinen kysymys. Ja toivottavasti tässä ollaan nyt menossa eh, yhteensä oikein, oikeaan suuntaan. Meille EPPlle on tärkeää eh, tarttua härkää sarvista. Ja eh, kiitämme siitä, että, että, että, että, että että tämä neuvosto päättää sitten näistä äh, äh, maksuttomista äh, lupaluvista, kun he aikovat sitten tällaisia ympäristöystävällisiä rakennuksia, tuotantolaitoksia pistää, pystyttää, mutta siinä on kuitenkin pieni porsaareikä tällaiset muutaman prosentin lisämaksusta. <clears throat> Parlamentti on tässä osoittanut enemmän kunnianhimoa kaiken kaikkiaan ja minusta hyvällä tahdolla saamme tämän satamaan jos ajatellaan parlamentin tätä liikennettä tehostaa ja saada sitä ylipäätänsä energiaystävällisemmäksi, pitämme sitä kaiken kaikkiaan erittäin olennaisia, hyvä, että puuttuisitte siihen asiaan tomerasti, ettei sitten käy niin kuin aina ennen, että, että tuossa liikenneministerit välttämättä että sitten ympäristöministerin kanssa, kuten joskus käy val- valtiovarainministerin kanssa, kun yritetään saada omaa kantaansa vähän lähennetty. Ja äh, toisekseen parlamentissa ja neuvostossa olemme äh, äh, kunnianhimoisen lupajärjestelmien peruuttamissysteemiä. Eli pyritään ennenkin jakaa tätä ponnisteluja ja toivottavasti sitten päästäisiin tässä tasapainotilanteeseen myöskin komissiossa, jota haluamme ehdottaa. Tässä on hyvät äh, perustelut, hyvät perustelut ja kysyisin komissiolta, miksi ei tätä nyt sitten vieläkin terävöitetä tätä äh, ratkaisua. Kiitos edustaja Liise. Ja sitten seuraavaksi edustaja Dalli. Thank you, Chair, and thank you, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myös komission jäsenelle, että saavuitte paikalle tänään tähän keskusteluun sosialisteille ja demokraateille on hyvin tärkeää se, että todella toteutetaan se, mistä on puhuttu, ja tämä pätee myös Pariisin sopimukseen ja päästökauppajärjestelmään aivan samoin. Oli hyvä kuulla, että neuvosto oli vieläkin kunnianhimoisempi tietyissä asioissa, mutta minä haluaisin nyt katsoa hieman eteenpäin ja keskittyä puhtaaseen energiaan kaikille eurooppalaisille tähän pakettiin, johon tekin viittasitte. Haluaisin keskittyä siinä uusiutuvaan energiaan, kun puhutaan tästä 27 prosentin tavoitteesta, joka on komissiosta lähtöisin, niin silloinhan puhutaan EU-laajuisesta tavoitteesta. Ja haluaisin kuulla, miten komissio aikoo varmistaa, että tuohon tavoitteeseen päästään ilman, että meillä on kansallisesti sitovia tavoitteita. Ja haluaisin teiltä kommentin myös siihen, että sijoittajat ehkä pelästyvät EUn tukitoimien heikkenemistä uusiutuville energianlähteille. Siltä tämä tilanne nyt näyttää, ainakin sijoittajien näkökulmasta EUn markkinoilla, ja se voi vahingoittaa, vahingoittaa järjestelmää, mitä jäsenvaltiot voivat tässä tehdä ja mitä muutoin voidaan tehdä, jotta varmistetaan, että nämä tuottajat saavat tarvitsemansa tuen. Ja sitten vielä saarista olin hiljattain konferenssissa liittyen saariin ja siellä puhuttiin energiapaketista ja tästä paketista nimenomaan komissio viittaa saariin, mutta miten voidaan varmistaa, että se viittaus todella sitten toteutuu käytännössä. Puhun tässä erityisesti kaukana olevista saarista, miten ne saadaan saadaan sellaisen tilanteeseen, että eivät enää ole eristyksissä muista ja miten niiden hiilidioksidipäästöt saadaan laskuun. Sitten vielä kuljetusalasta. Tapasitte hiljattain Berliinissä tiettyjä tahoja, joissa keskustelitte myös komission vähäpäästöisestä liikkuvuustavoitteesta. Tämä on meistä hyvin kiinnostavaa, sillä tämähän on nyt sitä aikaa, jolloin autolopparit haluavat helpotusta näihin päästörajoituksiin ja jäsenvaltioissakaan ei kovin paljon tehdä tämän asian eteen. Voitteko antaa tästä lisätietoa? Tiedättekö, mikä on suurien jäsenvaltioiden kanta, erityisesti Saksan kanta kuljetus- ja autoalan vähähiilisyyteen? Kiitos. Kiitoksia edustaja Dalli. Sitten edustaja Girling ESRn puolesta. Kiitoksia. Tervetuloa komissaari minäkin haluaisin puhua tästä uudistuvien energialähteiden problematiikasta. Minulla on aivan erityinen kysymys, koska tämä että kun tämä selonteko julkistettiin, niin, niin sen, sen koommin olen pyrkinyt selvittämään biopolttoaineiden kehittämistä ja aika paljon siihen on panostettukin. Ja on ollut kuitenkin hankala löytää ihmisiä, että voisivat käyttää näitä pitkällä kehitettyjä biopolttoaineita niin sillä tasolla, mihin pyritään. Eli toisin sanoen, olemmeko tarpeeksi pitkällä, olemmeko edenneet siinä riittävän pitkälle. Tekeekö teistä komissio tarpeeksi, jotta edistäisi näiden pitkälle kehitettyjen biopolttoaineiden käyttöä, ajatellaan vaikka sääntelyä? Onko huolehtu siitä, että on selkeät, selkeä osvittaa sitten näiden polttoaineiden käyttämiseksi? Eh, myöskin sitten vielä eh, ilmailun päästöistä, jotka, me, jotka olemme tässä olleet mukana näissä keskusteluissa, jopa myöskin sitten Rikan eh, kanssa pidetyissä keskusteluissa Montrealissa olemme pyrkineet saamaan ilmailujärjestöltä lisää avoimuutta ja myöskin sitten ilmaston asioiden pääosastolta niin ikään olemme pyrkineet lisää tietoa tivaamaan. Pyrimme, pyrimme, pääs, pääsemmekö sitten todellakin omillemme näissä mahdollisissa oikeuskäsittelyissä, jos ajatellaan ilmailujärjestöjä ja ylipäätänsä ilmailun päästöjä toimi, minkälaisia pyritään, minkälaista edistystä oikeasti on saatu sitten keskusjärjestötasolla aikaiseksi. Minun, tähän asti on minusta edetty aika ympäri, ympäri pyöreästi ja millä tavalla sitten ikäolta saataisiin avoimemman suuntaan, tiedottamisen suuntaan kääntymään. Sharon, thank you, Kiitos sitten Brand. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenet siitä, että olette jälleen kerran täällä. Ensimmäinen kysymykseni koskee riittävää poliittista tietoisuutta ja julkista tietoisuutta. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on osittain teknistä työtä ja komissio on tässä erittäin hyvä. Valtavia vaikutusten arviointeja tuhansia sivuja siitä, onko vai eikö ole hiilivuotoa olemassa, pitäisikö tiettyjen sektoreiden saada äm, vapautuksia vai ei. Komissio on tässä työssä erittäin hyvä, mutta Asialla on toinen puolensa, nimittäin suuren yleisön ja poliittisen kentän tietoisuus siitä, kuinka kiireellinen tämä ongelma on. Ja tässä asiassa Euroopassa meillä on mielestäni vieläkin suuri ongelma. Jos tarkastelemme sitä, kuinka ETS on sekä täällä parlamentissa että neuvostossa käsitelty, voimme todeta, että siitä tehtiin hiukan vähemmän kunnianhimoinen ja että neuvosto oli vielä vähemmän kunnianhimoinen kuin parlamentti, mutta lopuksi näin kuitenkin, että poliittisessa prosessissa pyrittiin enemmänkin löytämään tekosyitä sille, miksi tiettyihin toimiin ei ryhdyttäisi. Me otimme vastuun erittäin tosissaan, me pyrimme saamaan aikaan vielä enemmän kuin vaikutusten arvioinnin mukaan meidän tulisi tehdä on yksi esimerkki. Alankomaissa tulevana keskiviikkona on vaalit ja ympäristövirasto Alankomaissa analysoi kaikkien poliittisten puolueiden poliittisen ohjelman, eikä ilmi, että vain kolmella puolueella oli ohjelmassaan Pariisin ohjelman sisältävä mm, ohjelma. Kristillisdemokraatilla ei, sosiaalidemokraatilla ei, liberaaleilla ei, Gerd Wildesin sitä sitähän ei tarvitse edes mainita, ei, vain vihreillä, sosiaaliliberaaleilla ja pienellä kristillisellä puolueella oli Pariisin sopimuksen mukainen poliittinen ohjelma. Enkä nyt sano tätä siksi, että haluaisin omaa puoluetta tai vihreitä jotenkin kehua, vaan haluaisin korostaa sitä, kuinka vähän poliittista sitoumusta Meillä on jopa Alankomaiden kaltaisissa maissa ilmastonmuutoksen alalla. Mehän kaikki tuimme Pariisin sopimusta, mutta edes meidän omat poliittiset ohjelmamme ei kuitenkaan ole sen mukaisia. Ja tämä siis Alankomaiden ympäristöministeriön arvioon perustuu. Ensimmäinen kysymykseni on se, mitä komissio nyt tulee tekemään teknisen työn lisäksi, jotta voisimme vahvistaa suuren yleisön tietoisuutta ja poliittista tietoisuutta siitä, että meidän todellakin tulee ryhtyä toimeen. Ja toinen kysymys koskee kansainvälistä kantaa. Me olemme Scott Brutilta uudelta eh, Yhdysvaltain ympäristöministerin johtajalta kuulleet kaikki ne lausunnot, joissa hän epäili, että ihmisen eh, toiminta ei vaikuta ilmastonmuutoksen kehitykseen. Me ei vieläkään tiedä, mitä Yhdysvallat on tekemässä, mutta me tiedämme kyllä, että sen politiikka tulee olemaan kansainvälisellä kentällä ongelmallista. Minun kysymykseni teille on se, mikä on tunteenne kontaktien perusteella Yhdysvaltoihin ja toisekseen sitten Kiina. Toukokuussa on tulossa Euroopan unionin ja Kiinan välinen huippusopimus ja huippukokous ja uskoisin, että siellä ilmastonmuutos on hyvin tärkeässä roolissa. Oletteko te valmis nyt ottamaan sen rooli, joka Yhdysvalloilla on ollut viime vuosina ja oletteko valmis liittoutumaan Kiinan kanssa, jotta voisimme ajaa kansainvälisiä ympäristökysymyksiä eteenpäin? Thank you. Kiitos, edustaja Gerbrandi. Sitten Torres Martínez. Gracias. Eh, yo no voy a ser, creo... Kiitos. Minä ehkä otan vähän kovemman linjan tässä komission jäsenen näkemyksiin. Eurooppa on sitoutunut 18-80 prosentin leikkaukseen kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2050 mennessä ja sen lisäksi olemme luvanneet noudattaa Pariisin sopimuksen tavoitteita. Jotkut näistä sopimuksista ovat juridisesti sitovia, eli miten sitten samaan aikaan voidaan rakentaa kaasuinfrastruktuuria veronmaksajien rahoilla? Miten se on mahdollista? sehän häviää yli 50 vuotta. Ja jos tarkastellaan tätä jakeluverkostoa, niin silloin nähdään, että metaania vapautuu ihan valtavia määriä ja sehän vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen maapallolla todella suuressa määrin. Eri maiden ilmasto toimien tulee ottaa huomioon myös nämä kaasun siirtoverkostot. Nyt rakennetaan näitä putkistoja. Minusta tuntuu, että te olette enemmänkin ystävienne ja, ja heidän firmojensa palveluksessa. Ja teitä kiinnostavat heidän etunsa, eivätkä ihmisten terveys ja järjestelmän turvallisuus. Tämä on hyvin tärkeä asia. Kuten varmasti tiedätte, herra Arjaskan, että teidän puolueenne Espanjassa on kumonnut tiettyjä lainsäädäntökohtia, muun muassa tärkeän artiklan 21 tuosta laista, jossa nimenomaan pitäisi kannustaa ihmisiä uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Sanoitte, että kustannusten ei tulisi olla liian korkeat ja että jäsenvaltioiden tulisi edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä suuressa mittakaavassa, mutta Espanja ei näytä tekevän tässä asiassa yhtään mitään. Ja Espanjassa lainsäädäntö ei mahdollista muun muassa tällaisia yhteistuotantohankkeita lainkaan. Miten, miten tilanne voi olla tällainen? Miten voitte puolustaa tässä enemmistön oikeuksia tai sanoa edes tekevänne niin, kun todellisuudessa asia ei, ei näin ole? Minusta tuntuu, että te ja monet teidän ystävänne ovat sotkeutuneet kaiken maailman liiketoimintaskandaaleihin, ympäristöskandaaleihin. Panaman papereista on paljastunut ties, ties minkälaisia ongelmia. Teidän ja teidän ystävienne ei pitäisi lainkaan toimia tällaisissa viroissa, joita, joita teillä nyt on. Te olette saaneet VIP-kohtelua ihan riittävän kauan. Madame Martinez. Sitten Doras Martinez. Went, uh, niin, tämä puheenvuoro oli hieman tämän päivän keskustelun ulkopuolelta. Seuraavaksi edustaja Eichhout. Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, komission jäsenille alustuksesta. Muutama asia ensin. On hyvä, että Peter Liisi tässä vaiheessa on tajunnut, että että neuvostossa on, kunnianhimo on enemmän hakusessa, mitä tulee päästökauppaan kuin täällä. Hetken aikaa olin, olinkin jo vähän eksyksissä kanssasi. Kaikki aina. Voit sitten, voit, voit puhua tuonepana, jos vielä haluat. Kyllä itse asiassa e tässä on aika hyvin hyvä lähivo, kuten ehkä tiedätkin. Mutta kuitenkin mitä ETS-ongelmaan tulee, päästökauppa-ongelmaan, on se, että tämän pitäisi komissiossakin oivaltaa, että yhä useammat jäsenmaat äh, äh, pyrkivät sitten kehittelemään kansallisia toimenpiteitään, toime, to, toimia, koska järjestelmiä, koska ETS ei toimi. Jos tarko, tarkastellaan parlamentin ja neuvoston kantaa ei kuitenkaan lopputulemana ole sellainen uudistus, joka sitten todellakin äh, antaisi vauhtia sitten vähähiilelle kehitykselle. Äh, lisätoimenpiteitä tarvitaan, se on selvä. Niinpä minä haluaisin kysyä, että miten voisimme varmistaa sen, että tämän tulevan neuvottelukierroksen jälkeen että me sitten äh, lyö äh, lukkoon tätä ETS aina vuoteen 2030 asti. Äh, muistaan, ettei sitten kuitenkaan hiilen hinta tällaista talouskasvua millään tavalla inspiroi. Välttämättä kollegat eivät kaikki Pariisin sopimusten toimeenpanosta Valitettu on taivaallista, mutta kuitenkin sitten nähtäisiin näitä kansallisten, kansallisten järjestelmien toimeenpano. Sehän nyt on kaikkien etujen mukaista sekin. Ja mitä komissiossa oikeasti on tehtävissä. Sitten tässä tullaan toiseenkin asiaan, pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaan aina 2050 asti ulottuviin hankkeisiin ja suunnitelmiin, jotka on määrä kohtsillään laatia. Mutta tämä, tässä hiilibudjetti kuitenkin tätä vääristää jatkuvasti, koska tässä ollaan nyt ja koko, ollaan koko ajan menossa, ollaan koko ajan menossa tällaiseen jonkin vakiomääräiseen budjettiin, joka oli sitten jatkossakin voimassa. Onko nyt sitten jonkinlaista hajua siitä, että minkälaisen hiilibudjetin tulo- ja menoarvion varaan sitten jäsenmaat jatkossa joutuvat rakentamaan. Toivottavasti sitten komissiokin näistä, näistä asioista jotakin vihjeä eteenpäin jäsenmaille antaisi. Ja sitten kaun kauniksi lopuksi vielä ilmailusta. Ensinnäkin minulla on kysymys, miksi komissio päätyi tähän avo, avoimeen <clears throat> pysäyttäkää kello ehdotukseen. <clears throat> näyttää, siinä ei ole minkäännäköistä loppupäämäärää, päivämäärää eikä ajan, ajanjaksoa sanottua. Ja miksi, miksi äh, sitten tuonnepana, kun kuitenkin tätä äh, äh, uutta järjestelmää sovelletaan, miksi sitten huolesta siitä, että ja oteta sitten e ETS mukaan myöskin eurooppalaiset, että se oli sitten tämä eurooppalainen versio siitä ilmailunkin osalta. Sitä haluan, siitä haluaisin vielä kommentin. Kiitoksia sitten EFDDn edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja hyvä komission jäsen. Mekin viiden tähden liikkeessä olemme aina hyvin kriittisesti käsitelleet ETS päästökauppajärjestelmää. Tässä seurailen sitä ajattelua, jota tähän asti olemme edustaneet. Olen kuitenkin hyvin tyytyväinen, kun kuulen, että eri kriittisiä äänenpainoja tätä välinettä kohtaan nyt nousee. Itse asiassa sehän ei toimi. Euroopan ympäristöviraston mukaan ainoat toimet, jotka ovat vähentäneet todellisuudessa päästöjä, nettopäästöjä, liittyvät erilaisiin teollisuuslaitosten sulkemiseen ja itse asiassa siis teollisuustuotannon vähentymiseen. Ja ne koskevat vain energiatehokkuustoimia ja erilaisia uudistuvan energian käyttöön ottotoimia. Luonnollisesti ITS-direktiivissä ITS-järjestelmässä tämä on ollut meidän kantamme, mutta kuitenkin tästä huolimatta parlamentissa me olemme huolestuneita ja kiinnittäisimme huomioon siihen, kuinka energia- ja ilmastopolitiikka vaikuttaa hiilidioksidikauppaan. Me tässä yhteydessä puhumme hiilidioksidin markkinoista, me eh, yhä puhumme niistä ja haluamme niitä hallinnoida luonnollisesti. Todennäköisesti nyt halutaan uhrata energiatehokkuustavoitteet ja nämä uudistuvan energian osalta annetut tavoitteet taloudellisen keinottelun alttarille. Ja tämäkin on aiheuttanut sen, että energian alla ehdotetut hyvin kunnianhimoiset tavoitteet on leikattu tässä yhteydessä hyvä komission jäsen. Ettekö ole sitä mieltä, että tämä kehityskulku pitäisi nyt kääntää ympäri ja vaihtaa näitä prioriteetteja niin, että meidän pitäisi korostaa näitä hyvin vaatimattomia tavoitteita energiatehokkuuden ja uudistuvan energian osalta sen sijaan, että me haluamme niitä uhrata sellaisen mallin eteen, josta me tiedämme todellisesta kokemuksesta ja aivan konkreettisista tiedoistakin, että se ei toimi. Tässä yhteydessä Toivottavasti emme liian myöhään ryhdy vaihtamaan kärryä ja toteaa, että toimintamme on ollut tässä yhteydessä tehotonta. Toivottavasti tämä nyt on liian myöhään. Kiitos sitten Dornano. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, miten näitä kasvihuonekaasupäästötavoitteita oikein kunnioitetaan. Meillä on ollut niitä voimassa jo vuosia ja samalla kauppaa on vapautettu Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja se on lisännyt kasvihuonekaasupäästöjä. Tässä olemme joutuneet kilpailemaan tai omat maanviljelijämme ovat joutuneet kilpailemaan muun muassa kanadalaisia viljelijöitä vastaan, joita eivät sido minkään valtakunnan tavoitteet. Tämä on tarkoittanut sitä, että päästöt ovat voimakkaasti tietenkin kasvaneet. Ja minun kysymykseni kuuluukin seuraavasti. Kun näitä kunnianhimoisia tavoitteita pyritään nyt noudattamaan, eli 40 prosentin kasvihuonekaasupäästöleikkausta vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 90 tasoon, niin aiotteko vaatia jonkinlaisia lisätoimia joilla voidaan SETA-sopimuksen mukanaan tuomat huonot puolet jotenkin kompensoida eri tahoille. Komission hiilidioksidipäästö vähennystavoitteet tähtäävät siihen, että vähennys on hyvinkin radikaalia, mutta entäpä sitten muun muassa lämmitys, puun käyttö kotitalouksien lämmitykseen – nämäkin vaikuttavat hiilidioksidipäästöihin ja sitten samoin myös kuljetusalan hiilidioksidipäästöt, miten ne on otettu huomioon. Entäpä sitten metsien kestävä käyttö, puiden, toisaalta metsäalueiden hakkaaminen ja niiden uudelleen istuttaminen. Tämä voi osaltaan olla kompensoimassa hiilidioksidikaasu päästöjä ja niitä päästöjä, joita tulee puun polttamisesta. Onko teidän mielestänne puu energianlähteenä kestävä ja toivoisitteko, että, vai toivoisitteko, että puun käyttö kiellettäisiin eurooppalaisilta? Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ja nyt sitten komission jäsen voi vastata näihin kysymyksiin. For sure. Thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kaikille edustajille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron ensin, ensinnäkin ETS-sästä ja siitä neuvostossa käytävästä keskustelusta. Euroopan parlamentin neuvoston keskustelut tästä asiasta ovat olleet erittäin monimutkaisia. Tämä on mutkikas aihe, sitä kaikki ovat varmaan yhtä mieltä. Täälläkin on, on kuultu arvostelua koko järjestelmän toimivuudesta. Mutta mutta nyt tässä ensimmäistä kertaa nyt näkyy hiukan eh, kunnianhimoa neuvostonkin suunnasta. Olemme pyrkineet eh, juuri sitä pohdiskelemaan, millä tavalla voisimme siellä hiukan tätä keskustelua tehostamaan siellä. Eh, eli vuorot, vuorot on mielletty tärkeäksi elementiksi tässä ja miten hyvin se sitten tuonapana toimii, sitä, sitä on arvosteltu tässä, kun verrataan vaikka kansallisiin toimenpiteisiin. Tämä on selvää, että vaikka käytämmekö sitten joko vielä hiilen hintaa tai yleisiin muihin markkinoihin niin perustuvaa järjestelmää. Jos, jos meidän pitää tukeutua markkinoihin, meidän pitää sitten myöskin sitä järjestöä tehosta tässä tapauksessa neuvoston ja parlamentin kannat ovat aika lähellä toisiaan aika harvinaista. Sinänsä saadaan, saadaan varmasti eh, tässä eh, eh, edustus. Meillä on, tässä ovat aika pessimistisiä. Meillä on tässä tällainen kuilu, joka on usean prosentin levyinen, joka on tietysti pitkä, pitkä aikaa meillä on haitallinen me pyrimme tätä järjestelmää tehostamaan. En yhtä pessimistinen ole minä kuin, kuin jotkut teistä, jos, jos tarkastelemme aikaa taaksepäin, niin se sieltä tietysti kovin lupaavalta näytä, sikäli siihen perustaan tämä käsitys, käsitys, kehitys nytkään, mutta nyt täytyy edelleen olla valmis muuttamaan järjestelmää yhä enemmän ja saada sitten myöskin tällaisia alueellisia sopimuksia aikaiseksi Herra Liisa, Liisa, Liisa, Liisa totesi näistä tämän äh, taakanjaon äh, äh, nykytilasta. Komissio tietenkin sitä pyrkii todistaa selkä miten se että tehdä, mikä, mikä on tehtävissä. Pyrimme ja, ja, jatkuvasti pyrkistämään kompromissin suuntaan. Tietysti monimutkaista kolmikantaneuvottelut ovat hyvin takkuisia, kuten kaikki tiedämme jotkut jäsenmaat eivät välttämättä heti olleet mukana tässä koko projektissa, ja meidän täytyy pyrkiä luomaan sellainen kompromissi, johon, johon tulee sitten, jonka taakse niin monet kuin mahdollista voivat sitten tulla ja asettua. Muitakin tärkeitä seikkoja esille vielä nostettiin. Eh, mitä tulee esimerkiksi eh, eh, liikenteeseen ja lobbareihin. Tietysti siellä hiilidioksipäästötavoitteiden lukkolyöminen on erittäin monimutkaista. Tutkimukset, sel, selvitykset ja, ja muut, muut vaikutuksen arvioinnit tietysti ovat sitä osoittaneet, mutta päivänselvää on, että, että tämä tapahtuu nyt eri tavoin kuin aiemmin. Se on yksi selvä asia. Jos ajatellaan vaikka äh, Volkswagen tapausta, uusien ehdotusten pitää sitten äh, olla äh, linjassa monenkinlaisen voimakkaan teho- kehityksen kanssa näihin äh, painostusryhmiin viittasitte ja ajatellaan tätä itse, itse, itse äh, teollisuutta. Äh, Ei, Kaikki uus, uutta tekniikkaa tulee joka, joka käänteessä, esimerkiksi tässä vaiheessa tapauksessa autoteollisuuden. Ja meidän täytyy tietenkin sitten olla tässä valppaina, koska siihen on voitava vaikuttaa lainsäädäntöitse. Ja sitten myöskin ylipäätänsä varautua koko infrastruktuurissa äh, tapahtumassa, tapahtuvassa äh, muutoksiin. olette huomanneet, että vaikka tuota rakennusten energiatehokkuuden tehostaminen ja muut, kaikki tällaiset ovat sellaisia, joista emme, emme anna periksi. Meidän pitää myöskin sitten kehittää sähköautoja ja niiden akkujärjestelmiä, koska jotta ne olisivat kilpailukykyisiä, niin ne pitäisi tietenkin sitten olla myöskin kilpailukykyisiä hinnoiltaan. Eli siinä mielessä tällaiset näiden akkujen kehitys on erittäin tärkeää. Liikkuvuushan toki on äh, avainasemassa kaiken kaikkiaan. Äh, meidän täytyy ottaa huomioon, millä tavalla energiaa tuotetaan, että sitä voidaan sitten äh, asianmukaisesti myöskin verottaa esimerkiksi. Haastetta riittää. Sitten kysyttiin myöskin sitä, mitä uusiutuvien energialähteiden kanssa tapahtuu ja e missä kunnianhimo luuraa. Ja, ja miksei, miten ilman sit, sitovia tavoitteita voidaan tulla toimeen. Okei, sitovilla tavoitteilla tietenkin on oma, oma roolinsa. Ne ovat ihan valideja, mutta jos, jos, jos joku ei, ei täytä niitä tavoitteita, niin haastetaan oikeuteen. Selvä Basilia. Nyt kuitenkin meillä on tällä erilainen järjestelmä, koska meillä on tällainen eh, jäsenmaa energiahinnattelu ja sitten neuvotteluja käydään jäsenmaiden kesken sitten. Eh, ja tässä äsken sinä sinä viittasit, viittasit eh, saarivaltioiden tilanteeseen ja minkälaisessa erikoisasemassa he ovat. Se on tietenkin hieman eri, eri roolissa kuin kaik, jotkut muut alueet, eli siinä tietysti täytyy noudattaa joustoa. to, toivomme kuitenkin voimamme luoda kuilut umpeen ja, ja kehittää jonkinlaisia sellaisia mekanismeja sitten, jotka tätä edesauttavat ja parlamentissa tästä voidaan saada vauhtia. Sitten ovat tavoitteet ovat sikäli periaatteessa helpompia saavuttaa tiukan valvonnan kautta tietenkin. Eli tässä tietysti hyvä hallinto on peruskivi, niin kuin aika monessa muussakin asiassa. Ja parlamentti varmaan sitten, varmaankin sitten toivon mukaan komission e, e, e, esitykset hyväksyy. Viittasitte saarivaltioihin. Se, se juttu. Te tulemme tietenkin työstämään pakettia kokonaisuudessaan, miten voimme helpottaa helpottaa esimerkiksi uusiutuvan energian lähteiden käyttämistä, synnyttämistä saarialueilla. Mutta, mutta tietenkin äh, tässä yhteydessä saarivaltioiden tilanne on äh, erityisen pulmallinen äh, suhteessa Mandan Euroopan maihin. Tätä priorisoidaan tulevaisuudessa ehkä aiemmin, ei niinkään. Josta eh, eh, Girlingin kysymykseen tulee. Eli nämä pitkälle kehittyneet eh, biopolttoaineet. Eli me pyrimme tietenkin jatkuvasti päästä tässä sellaiselle käyrälle, jossa koko ajan tämä, nämä tehokkuus myöskin biopolttoaineiden käytössä kasvaa ja hyöty No, Tällä haavaa tietenkään säännöt kaikki eivät ole, tai tämä järjestelmä eivät ole selvät. Uutta kehitystä jatkuvasti on tekeillä ja 2020 tavoitteiden mukaisesti jo pääsemme eteenpäin tässä. Tässä, tietenkin, tässä ehdotuksen suuntaan saattavat olla parlamentin mielestä liian tiukkoja tai liian jämptejä, mutta komissio kuitenkin aikoo näiden ehdotusten takana se ei seisoa. Nyt ikä on äh, avoimuusista, oli puhetta äh, nykykopin puitteissa puhumme siitä, siitä paljon, että me olemme, olemme tietysti tässä, tältä yhtiön yhteydessä helpommassa tilanteessa nykyään, koska olemme osana sopimuspuolena koko tässä tässä järjestelmässä. Eli varmaankin siinä sitten voimme paremmin noudattaa parlamentin avoimuustoiveita. On selvähän on, että, että tällä haavaa on tiettyjä sääntöjä, joita Ikeossa joudutaan noudattamaan. Erilaisia teknisiä elementtejä ovat tietenkin itse järjestelmän toimivuuden kannalta aivan olennaisia jos ajatellaan näitä erilaisia äh, äh, valvonta- ja seurantasääntöjä niin, että sitten todellakin päästöjä voidaan äh, avoimella tavalla tarkkailla ja, ja mitata ja niistä tuloksista myöskin eteenpäin tiedottaa. Meillä on selkeät säännöt biopolttoaineen osalta tässä tilanteessa, jos ajattelemme näitä tätä, päästö, päästöjä, ensinnäkin päästöyksiköistä vielä väännetään kättä tietysti jotkut äh, pyrkivät lisäsäästöihin säästöihin äh, sai supistuksiin ovat tietenkin sitten ähm, näyttäviä sinällään, mutta jos ne perustuvat eri yksiköihin, niin se tietenkään sillä, sillä tavalla äh, ole todenmukaisia. Meillä pitää olla käytössämme tasapuolinen, selkeä jär, järjestelmä. Ymmärrän tietenkin avoimuuden, avoimuuden tarpeen ja pyrkimyksen, pyrkimyksen lisää avoimuuteen, mitä tulee näistä tiedotamista. Muussa tapauksessa näiden eri, eri lennottelujen kehittymistä on todella vaikea seurata ja koota yksiin kansiin. Äh, sieltä takarivistä nousi erittäin tärkeä esille. Olemme tehneet neuvot, käyneet neuvotteluja äh, äh, tätä kokonaista pyrimme Pariisin sopimuksen soveltamiseen valmistelemaan erilaisia käyttömahdollisuuksia. Tässä julkinen mielipide tietenkin on, on yksi, yksi muuttuja, jos ajatellaan, mitä mielipidettä tutkimuksessa esimerkiksi ilmenee, että tämä kaikki on Euroopan kansalaisia lähellä, koko ilmaston suojelu. Tuleeko tästä sitten teema eurovaaleihin se on yksi, yksi, yksi tärkeä kysymys. Nyt olisi hyvä mahdollisuus, kun käydään tätä Euroopan tila, tulevaisuutta keskustelua muutenkin, saada kansalaisia yhä enemmän kiinnostumaan tästä asiasta. Ja tässä olisi yksi kepihevonen tietysti ajatellen ajatellen tätä ilmastonsuojelua ja näissä keskusteluissa eri jäsenmaissa sitten lähemmät vaalia tullaan käymään, tulemme tietenkin ilmastonsuojelun ottamaan näkyvästi esille ja kertomaan sitten, mitä komissio on tehnyt ja mitä se tässä vielä voi jäsenmaiden tuolla jatkossakin tehdä. Tässä vaiheessa ei paljon on saatu aikaa, mutta kuitenkin tavoitteet ovat korkealla. Muistan, että erilliset eurovaalit, mikä siellä oli tapetilla – Niin, tällainen eco-design, se, se oli erittäin öö, näkyvästi esillä. Ja, hyvin siis tällä ympäristöystävälliset, ja se on tietenkin johtunut sitten siitä lähtien ollut, ollut jo tässä kehityksen kärjessä. Ja nyt kun 2020, kun tämä, ää, tämä asia on uudestaan tapetille 2023, jolloin tämä koko hanke pitäisi siitä ihan uudelle levelille. Niin se kaikki nämä ehdolle asettuvat sitten varmaankin joutuvat vastaamaan kysymyksiin, mitä he aikovat tässä asiassa tehdä. Ja, ja näin saada, saadaan sitten sellaista pöhinää eurooppalaiseen keskusteluun juuri tässä eurovaalien äh, kynnyksellä. Eli siinä on äh, tämä on tavallaan äh, tällainen ponnonrata sille, tulevat ehdokkaat, tulevat komission ehdokkaat ja sen ehdokkaat tietenkin joutuvat sitten pohtimaan sitä, mitä jatkossa tapahtuu. Se on tärkein haaste tällä sektorilla tietenkin. Olen ihan, ihan samalla sivulla kanssanne tässä, jos, kun käyn eri, eri, eri eri jäsenmaissa. Siellä lähestymistavat ovat hyvin kansa- kansallismielisiä siltä mieltä. Ei, ei kaikkia, eivät ihmiset ajattele näin globaalisti, vaan kaikki ajattelevat äh, vähän rajoittaneemmin. Ei sitä, että mitä, mitkä globaalit ilmastonsuojelutavoitteet ovat, mutta <clears throat> tietenkin tässä äh, on, tarvitaan integroituja suunnitelmia energiapolitiikassakin. Jäsenmaahan äh, voi tehdä toimintasuunnitelman kymmeneksi vuodeksi ilman, ilman että siitä sitten synnytetään suurta kädenvääntöä yhteis- yhteiskunnassa. Täällä, täällä se on ihan, ihan, ihan mahdollista. Sitten sit sitä voidaan, sen etenemistä voidaan sitten myöskin raportoida ilman, että se kiihdyttää mieliä kauheasti. me, jos, me, ajatellaan näitä vähä, vähäillistä strategiaa nyt tässä ensi vuonna, sitä seuraavana vuonna ja näin, näin, näin eteenpäin, se kokonaisuuden hahmottamiseksi, se on erittäin, erittäin olennaista sitten 27 jäsenmaan puitteissa UKssa tietenkin, mutta omalla, omalla saadaan. Kansalaisten tukihan tässä on erittäin tärkeä tässä politiikalle, johon, johon pyritään. Ja tämä sitten 2018 käynnistyi. Kaikki vaalilupaukset pyrin tietysti tekemään parhaani saa, saadakseni liikenteeseen itsekin jotakin, jotakin tällaisia julkilausumia ja kannanottoja ja suuntaviitoja mutta tässä salassa tämä on tietysti aivan eri, erityisen tärkeä. Että sitten keskustellaan niistä ja sitten ne ehdokkaat sitten kes, keskenään näitä voivat puida ja me voimme sitten antaa heille keskustelun aihetta. Yhdysvallat ja Kiina seuraavaksi. Tämä on nyt vielä hieman ennenaikaista spekulaatiota, mitä ei vielä tiedetä varmaksi. Tiedämme sen, että ilmastonmuutokseen liittyy tekijöitä, jotka liittyvät ihmisiin, ja Yhdysvaltain ympäristövirastokin myöntää tämän, mutta siellä on nyt leikattu ympäristöviraston budjettia useilla kymmenillä prosenteilla, mutta meillä ei ole vielä mitään signaaleja siitä, mihin suuntaan Yhdysvallat tässä nyt lähtee. Yksi asia on kuitenkin selvä, ja se on se, että se sitoutuminen, jota presidentti Obama osoitti tähän asiaan, se, sitä ei nyt ole nykyisellä Yhdysvaltain presidentillä lainkaan. Ja se vaikuttaa varmasti muihin sitoumuksiin, joita Yhdysvalloilla on. Obaman kanssa suhteet olivat erinomaiset. Yhdysvalloissa ei ole nimitetty vielä mitään erityistä ilmastolähettilästä, eli minulle sellaista vastapeluria, jonka kanssa voisin keskustella asioista. Näitä nimityksiä ei ole vielä tehty. Ja aiemmat tiimit siellä Yhdysvalloissa, ne ovat kadonneet, ne on hajotettu. Ne ihmiset ovat saaneet lähteä. Eli me emme vielä tiedä tästä asiasta mitään varmaa Meillä ei ole vielä uusia kontakteja, mutta sitten kun ne nimitykset tehdään ja tiedämme, kuka ihminen missäkin roolissa on valkoisessa talossa, niin meille tulee vastapeluri ja tiedämme, mitä ympäristövirastossa muun muassa tapahtuu ja muissakin viroissa siellä. Meille tulee jonkinlainen testikeissi tähän. Bonnissa keskustellaan tästä asiasta hyvin pian ja siellä nähdään vähän, mikä yhdysvaltalaisten asenne tässä on. Ja COP20 kolme Bonnissa. Siellä sitten näemme, mitä tapahtuu. Muistakaa, että Yhdysvallat vetäytyi kerran Kioton pöytäkirjasta ja kesti pitkän aikaa ennen kuin se palasi kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin. Siellä analysoitiin tarkasti, mihin sopimus velvoittaa. No se on varmaan. No sitten Kiina matkustan viikon tai parin päästä Kiinaan keskustelemaan monista asioista, muun muassa, muun muassa ilmastopolitiikasta ja, ja päästöasioista. Ja EUn ja Kiinan väliset ilmastotoimet ovat siellä asian listalla. On aika selvää, että kansainväliset ilmastoneuvottelut vaativat johtajaa – ne tarvitsevat selvän johtajan ja jos Yhdysvallat ei ota sillä aiemmin ollutta roolia, niin siihen asemaan tarvitaan joku toinen ja EU voi tietysti tehdä osan tästä työstä ja siitä syystä meidän ilmastodiplomatiamme on jo lanseerattu ja, ja laitettu toimintakuntoon, jotta voimme toteuttaa noita Pariisin tavoitteita. Meillä on tässä hyvä mahdollisuus. Sitten edustaja Torres Martínez ei puhunut kovin ystävällisesti minulle. Sanoisin hänelle kuitenkin pari asiaa. Ensinnäkin hän puhui tässä yhteenliitettävyydestä ja infrastruktuurista ja siitä, mitä infraa on rahoitettu. Mitä komissio oikein on tukenut? Me olemme taistelleet sitä, että muun muassa Kaakkois-Eurooppa ja Keski-Eurooppa, Itäinen Keski-Eurooppa eivät jäisi eristyksiin muista verkoista. Siellä virtojen täytyy liikkua molempiin suuntaan, suuntiin ja me rakennamme megahankkeita tähän tarkoitukseen. Nämä hankkeet koskettavat muun muassa Bulgariaa, Serbiaa, Romaniaa, näiden välisiä äh, yhteyksiä. Siellä ei rakenneta mitään suuria putkistoja, ainoa on tuo, joka on jo rakenteilla tuolla eteläisessä käytävässä, eli Azerbaidsanista Italiaan. Se on pääosin yksityinen investointi. Siellä on hieman julkista tukea, mutta se on valtavan tärkeä Euroopan unionin energiavarmuudelle. No entäpä sitten kaasu ja sen ongelmat? No ongelma on se, että jos arvioita katsoo kaasun kulutuksesta vuonna 2030 EU tarvitsee uusiutuvien energialähteiden lisäksi valtavasti muutakin energiaa, muun muassa kaasua. Ja suurin, kaikkein puhtain fossiilinen polttoaine on kaasu. Sitä tarvitaan valtavia määriä. Se on sellainen tarve, joka ei katoa mihinkään tulevaisuudessa. Se on ja pysyy me rahoitamme verkkojen Eurooppa-välineestä infrastruktuurin rakentamista. Siihen tätä EUn rahaa menee. Nyt pyritään siihen, että yhdistetään itäisen Keski-Euroopan ja Kaakkois-Euroopan maita suuriin kaasuverkostoihin, jotka ovat jo Euroopassa olemassa. Minusta se on viisasta politiikkaa energiavarmuudelle ja toimitusvarmuudelle nimenomaan kansalaisten näkökulmasta sitten tässä syytettiin minua. No niin, minä vastaan espanjaksi. Niin, minua kritisoitiin menneistä toimistani. en una norma el derecho de los... Niin, minua kritisoitiin aiemmista toimistani Ja tarkoituksena on tosiaan näissä toimissa ollut se, että kuluttajat voivat itse tuottaa energiaa ja myydä ylijäänyttä energiaa takaisin verkkoon. Minä tähän nöyrästi totean, että itse ehdotin tätä järjestelmää ja sen jälkeen varmistettiin, että Euroopan maiden lainsäädännöt noudattivat tai olivat yhteensopivia tämän järjestelmän kanssa. Ja jos Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädännöt eivät olleet yhteensopivia, niin sitten aloitettiin rikkomusmenettelyt. Ja kaikki tarpeelliset rikkomusmenettelyt on aloitettu sen jälkeen, kun minä tulin komission jäseneksi. Näin varmistamme, että energiaan liittyviä sääntöjä noudatetaan. Tätä on tehty myös suurille maille, ei ainoastaan pienille maille. Kaikki nämä rikkomusmenettelyt on aloitettu aivan normaalisti. Me komission jäsenet emme vastaa puolueille tai kansallisille poliitikoille hallituksille. Näin asia ei ole, vaikka jonkun mielestä se onkin vaikeaa uskoa. Edustaja Eichhout esitti useita kysymyksiä. Niin minä haluaisin kehittää eurooppalaiset hiilimarkkinat, jotka toimivat ja jotka pystytään linkittämään muihin maailman hiilimarkkinoihin. Tätä olemme pyrkineet tukemaan omilla toimillamme ja pyrimme tukemaan muitakin maita, jotka haluavat tällaista kauppaa kehittää. Olemme tehneet sitä muun muassa Kiinan kanssa ja aiomme järjestää näistä hiilimarkkinoista suuren konferenssin lähitulevaisuudessa. Totta kai jäsenvaltioilla voi olla tässä aivan omia tavoitteitaan, alueellisia tavoitteita, mutta minusta meillä on tässä mahdollisuus komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa toimia niin, että saamme saavutettua niitä tavoitteita, joita asetettiin lokakuun 2014 neuvostossa. Ja olen suhteellisen varma, että noihin tavoitteisiin voidaan päästä. Edustaja Eichhout puhui myös näistä hiilibudjeteista liittyen näihin kansallisiin toimintasuunnitelmiin, se liittyy tähän koko energiajärjestelmän hallinnointiin. Sitä muuttamalla voidaan muuttaa muun muassa sitä, miten toimintasuunnitelmia laaditaan tulevaisuudessa. Ja komissiolla on tähän ehdotuksia, mutta me aiomme toimia kansallisesti niin, että EU-tasolla tämä asia on hoidettu vuonna 2018 ja se liittyy näihin vähähiilisyystavoitteisiin. Aloitamme hyvin pian vaikutusten arvioinnin sosiaalisista seikoista ja taloudellisista seikoista, ja siellä käydään läpi kaikki mahdollisuudet. Tämä strategia ei kuitenkaan toimi yksinään. Siinä ei voi olla ainoastaan tavoitteita ja jonkinlaisia virstanpylväitä. Siinä pitää olla muutakin. Siellä ei voi luetella vain miljoonia tonneja Strategiassa täytyy analysoida, minkälaisia vaikutuksia näillä toimilla on, minkälaisia sosiaalisia ja minkälaisia taloudellisia vaikutuksia talouden joka osa-alueella ja minkälaisia muutoksia ehkä täytyy tehdä ja se on aika vaikea harjoitus. Ja jos minulta kysytte, niin tämä on kaikkein vaikein asia, joka komission täytyy tässä viiden vuoden aikana nyt tehdä. Tämä vähähiilisyysstrategia on komissiolle suuri haaste koska siellä täytyy asettaa tiettyjä virstanpylväitä, tavoitteita, mutta samaan aikaan meillä on valtavan paljon muutakin tekemistä ja se koko harjoitus on aika monimutkainen. Meidän täytyy kuitenkin tietää, mitä pitää tehdä ja sitten katsotaan, löytyykö poliittista tahtoa sen eteenpäin ajamiseksi. Ja siksi minä omistan seuraavat kaksi vuotta tämän strategian laatimiselle ja jalkauttamiselle yhdessä parlamentin kanssa. Me toimimme tässä yhdessä. Yritetään tehdä tästä nyt hyvä strategia, jotta nähtäisiin, mitä pitää tehdä. Täällä edustaja Torres Martínez sanoi, että yhteistyötä ei ole tarpeeksi ja tavoitteetkin ovat olleet liian heppoisia, mutta nyt Pariisin sopimuksen jälkeen meillä on tavoitteita. Meillä on tavoitteita, jotka perustuvat kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin lukuihin ja nämä otetaan strategiassa huomioon. Ja strategia ei voi siis olla pelkkiä numerotavoitteita, vaan muutakin, ja siksi se on aika vaikea harjoitus. No niin, sitten vielä ilmailusta ja ilmailun päästökaupasta, eli tästä Stop the Clock kolmosesta. Tämä liittyy siihen, miten korsia saadaan toimimaan tulevaisuudessa. Saadaanko siihen hyvä tulos ikaossa vai ei? tuleeko, tuleeko monitoroinnista, raportoinnista, verifioinnista tarpeeksi läpinäkyvää, tarpeeksi kunnianhimoista ikaossa. Me olemme tehneet ehdotuksen, antaneet sen parlamentille ja parlamentti voi tehdä siihen tarkistuksia, kuten se aina tekee, ja, ja löytää sieltä uusia mahdollisuuksia. Me haluaisimme kuitenkin pyytää parlamenttia toimimaan nopeasti jotta me olemme ajoissa seuraavaa kautta, seuraavaa etäskautta ajatellen. Tiedämme kaikki, että tämä on tärkeä asia. Olemme painineet sen parissa nyt tässä jo pitkään ja tiedämme, että ilmailuun liittyy paljon monimutkaisia asioita, mutta tässä täytyy silti pyrkiä toimimaan suhteellisen vauhdikkaasti. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Tiedän, että Teillä on paljon kysymyksiä komission jäsenelle. Minulla on täällä todella pitkä puhujalista ja pyytäisin, että kysytte vain yhden kysymyksen per edustaja, jotta saamme mukaan myös komission jäsenen vastauksia. Otetaan ensin entinen tämä valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Lavia. Olkaa hyvä. Grazie. Paljon kiitoksia. Tiedän, että hyvin minkälaisia vaikeuksia meillä on ajan suhteen. Hyvin lyhyen kysymyksen esittäisin komission jäsenelle tämän sharingin osalta. Tiedättekö hyvä komission jäsen, että komission aloitteessa käynnistyspäivä jokaisen jäsenmaan kohdalla on edellisen jakson päättymispäivä. Ja nyt jäsenmaat ovat suuria ponnistuksia tehneet ja ovat sitoutuneet, jotta saavuttaisivat paljon kunnianhimoisempia tavoitteita kuin mitä meillä on ollut. tämä on aiheuttanut sen, että ne ovat nyt äm, epäsuotuisessa tilanteessa verrattuna aikaisempaan, kun tavoitteet ovat korkeita olleet. Kuinka komissiolla on tarkoitus toimia, että se voisi korjata tilanteen? Tämä aiheuttaa tietyille maille ongelmia nyt äh, Euroopassa. Kiitoksia. Kiitos sitten Kostet. Äh, merci. Paljon kiitoksia. Sellaisessa kontekstissa, jossa mm, itsenäinen energiantuotanto kehittyy ja uudistuva energia on yhä enemmän, tilanne on yhä monimutkaisempi ähm, energiaverkon hallinnoijille. Tämän monimutkaisen tilanteen edessä ähm, eikö nyt olisi varovaista eh, irrottaa jakelu tuosta energian tuotannosta? Kiitoksia. Um, I do have a question. Seuraava puhe. Not going to ask it. Minulla oli kysymys, mutta en sitä esitä. Tässä istuttu tuntia vartti. Olemme saaneet käsitellyksi viisi kysymystä, viisi vastausta, <clears throat> eli osa, osa syystä kuuluu komissaarille teidän vastauksen aivan liian pitkät. Te olette poliitikkoja kaikki, te puhutte ja paasaatte, sai siitä mistä haluatte haluatte, mm. äh, mutta äh, meitäkin on puheenjohtajalle arvostelu, että tätä mitä johda puhetta, vaan istua kökötätte siinä. Pitää hiukan hillitä äh, komission puhetuloa. Tämä on Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta. Komission sen on tänne kutsuttu vieraaksi ja teidän pitäisi vähän suitsia häntä. Hän johdattelee ihan kokousta omiin omaan suuntaansa Teidän pitää joko siinä parantaa ne niin taikka sitten lopettaa koko tämän niin, san, niin sanottu eh, puheenjohtajuus. Eh, kaksi, puoli yhdeksältä tulkit, tulkit, tulkit häipyvät. tässä nyt en turha tässä nyt enää jatkaa tätä jankutusta. Minä poistun vasemmalle. Thank you. Uh, um, madame... Kiitoksia. Sitten Visnievska. Onko hän paikalla? I'm sorry, I have a list which was... Niin, minulla on puhujalista tässä, joka on lähetetty koordinaattoreiden toimesta tämän valiokunnan sihteeristölle. SJDltä oli herra Brennan ja nyt mennään sitten ECRn edustaja Wisniewskaan, näin se vaan menee. Panie komisarzu, na ostatnim spotkaniu... Paljon kiitoksia, kiitoksia komission jäsen. Ympäristöministerien hiljattaisessa kokouksessa neuvosto omaksui ETS-järjestelmän uudistamista koskevan päätöksen. Yhdeksän maata kuitenkin vastusti sitä. Haluaisin kysyä nyt, onko tämä aikaisempi kompromissi yhä voimassa? Ja valvoiko komissio yhä tämän politiikan toteutumista? tarkasteleeko se seurauksia? Ei ole hyvä ratkaisu vain yrittää ajaa pakolla tiettyä politiikan läpi. Kiitoksia. Kiitos sitten Hanset. Buenos días, señor Cañete. Su partido en España... Hyvää iltaa, edustaja, komission jäsen Kanjete. Te olette EPP puolueryhmän jäsen ja olette olleet Espanjassa, ollut Espanjassa ympäristö- ja maatalousministeri. Ensinnäkin halusin kysyä teiltä, miten tämä sopii tämä teidän virkanne yhteen tavoitteiden kanssa, jos olette pyrkinyt pidentämään tiettyjen ydinvoimaloiden elinikää 90 vuodella. Se on ihan tarpeetonta. Karonjan ydinvoimalassa muun muassa kävi näin. Se tuottaa vain prosentin siitä sähköstä, jota Espanjassa kulutetaan. Minä kysyisin herra Kanietelta seuraavaa. Kun otetaan huomioon se, että Euroopassa ja Espanjassa on ylikapasiteettia ja että ydinenergia ei ole tarpeellista, ainakaan uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä, niin miksi vaaditte ydinenergian käyttöä? Onko se ylipäänsä tarpeellista? Ja sitten jos mietitään sitä, että yksi näistä reaktoreista on vuoteen 2020 mennessä toiminut 40 vuotta. Onko tarpeen, että Karonia pitää edelleen tuota voimalaa auki ja että sen voima, ydinvoimalan elinikää ja reaktoreiden elinikää pidennetään. Thanks, Commissioner. So according to our evaluation... Kiitos komissaari meidän käsityksen mukaan tässä 2025 ja 30 vuosiin tähdätyt hiilidioksidin päästövähennykset tapahtuvat ja toteutuvat tehokkaimmin juuri tätä, tätä kautta. En, en tiedä sitten, miten tämä äh, sitten on täsmen, täsmentyvä. Se, tässä on aika hankala löytää ihan tarkkoja yhtymäkohtia kysyn tässä vielä suoraan, että aikooko komissiosta olla tulossa ehdotuksia 2025 ja 2030 tavoitteiden määrittämiseksi. Tämähän olisi täysin linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden, meille asettamien tavoitteiden kanssa. Jos ajatellaan vaikka ajoneuvojen normaalia elinkaarta ja sen aiheuttamia vaikutuksia. Voiko teko tänä päivänä luvata tästä asiasta sen enempää. Puhuitte uusi, uusista testisykleistä. Onko teillä tulossa uusia, uusia ohjeita päästörajoitusten päästöjen testaamiseen esimerkiksi raskaille ajoneuvoille? Onko tämän, ovatko raskaat ajoneuvot suunnitteilla? Kiitoksia edustaja Cabezon. Gracias señora presidenta. Bueno, yo quiero Kiitoksia puheenjohtaja. Antakaa minun aloittaa aloittaa toteamalla, etten pidä sitä tavasta, jolla valiokunnassa on tänään käyty keskustelua. Meillä jäsenillä on ollut hyvin vähän mahdollisuuksia käyttää puheenvuoroja, mutta kuitenkin halusin pari nopeaa kysymystä teille esittää, jotta muutkin kollegat vielä ehtivät esittää kysymyksiä. Se, että minulla on Pariisin sopimuksen toteutumisen suhteen epäilyksiä, on selvää 27 7 prosenttia uudistuvasta energiasta. No se on suurempi osuus kuin tuo 13, jota parlamentti on ehdottanut. Ja sitten esimerkiksi uusiutuvan energian osuus liikenteessä. Kaiken kaikkiaan meillä ei ole mitään kaiken kattavaa päämäärää, joka saisi meidät etenemään. Vaikuttaa siltä, että komission tavoitteet ovat paljon matalammat kuin kenenkään muun. Tämä 13 prosenttia uudistuvan energian osuutena on aivan riittämättön ottaen huomioon, kuinka paljon joustomahdollisuutta on. Eli periaatteessa emme tulemme mitään tavoittamaan, kuten Marin Dali sanoi. Kuinka tällaisia tavoitteita voitaisiin edes tavoittaa, jos ne eivät ole jäsenmaille sitovia? Minulla on suuria epäilyksiä. Kysymykseni liittyy pienkulutukseen. Sosiaalidemokraattisessa ryhmässä olemme tehneet töitä sen takamiseksi, että tämän kaltaista politiikkaa otettaisiin käyttöön ja että myöskin energiaköyhyys mainittaisiin, että komissio sen mainitsisi, mutta uskoisin, että kaikissa näissä asioissa hyvä komission jäsen että te voisitte olla kunnianhimoisempi. Meidän mielestämme tämä ei ole jäsenmaiden työtä, vaan komission tehtävää. Näiden tavoitteiden pitäisi olla sitovia ja meidän pitäisi olla energiatehokkuuden tehokkuuden osalta suunnitelma ja pakollisia toimia. Ja mitä sitten tulee verotuskysymyksiin, että mä en tätä ollenkaan. Tarvitsemme avoimuutta asiassa, sillä jos nyt kaikki tulee samaan sähkölaskuun, on aivan mahdotonta varmistaa sitä, että energia on kaikkien kansalaisten saatavilla. Uskoakseni teidän toimintanne menee nyt, tai teidän sanovanne täysin eri linjoille kuin Espanjan hallitus tällä hetkellä, joten haluaisin nyt vielä kiittää tästä. Kiitos. No niin, tässä ei nyt kysytty kyllä vain yhtään kysymystä. Ymmärtän, että miksi tässä on aika vaikea toimia puheenjohtajana, kun edustajat pitävät näin pitkiä puheita, eivätkä pysy siinä sovitussa puheajassa ja kysy yhtä kysymystä. Ja näin te kaikki toimitte ensi kerralla pyydämme komission jäsenen tänne hieman pidemmäksi aikaa, kun kerran näitä kysymyksiä on näin paljon. Sitten Ivo Pelet. Thanks very much, uh, chair. Kiitos. Chair, the remarks of my former, uh, my colleague. Kiitoksia. Pyrin tässä esiintymään puhumaan hiukan uh, lyhyemmin tässä tämä, ää, kollegani, kollegani tietysti tässä otti, otti nokkinsa, mm, ehkä osittain syystäkin, koska tämä on pitkään puhuttu. Lähden tästä yleisestä asialta liikkeelle, mitä on sovittu parlamentin ja neuvoston välillä yleisesti ottaa asioita Eli, eli, eli vaikkapa tästä SMRstä on vuotta ja kaikista mitä teiltä kollegoille, mitä te, meidän kantamaan paljon tiukempi. kaikki kaikki ovat unohtaneet koko pitkä keskustelun tästä näistä lineaariseikoista. Me olemme huomattavasti kunnianhimoisin. Yhtäkkiä puhutaan vain ilmailusta hyvin, hyvin leppoisasti. Alankomaissa käydään vaali, vaalikampanja eikä, eikä täällä. jossa Amsterdamin, Amsterdamin kabineteissa sitten pidä se vaalikampanja siellä kotitanhovilla, että tuo sitä tänne Strasbourgin, jos saa pyytää. Niin, komissaari, minä... Ää, äh, Äh, äh, haluaisin kysyä näistä, näistä vapauksista, joita on tähän esitykseen ympätty mukaan. Tämä oli laajan enemmistön äh, tukema hanke kaikkialta koko, kautta koko linjaan, että 5 prosenttia on ehkä täysin tarpaaton tulevaisuus, emme ehkä, ehkä jatkossa sitten se onkin hyödyllisempää. Jatkossa kenties se tarvitaan, jos ajatellaan tätä energiatehokkuustavoitetta sillä, ja se olisi tehokkaampi. No, niin, jos aja, jos me puhumme viidestä ja neuvosto tyytyy kahteen, missä se teidän prosenttinen menee? Kiitos sitten Duncan. Chair. Uh, one of the blessings of speaking later in the Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi siunauksista siinä, että puhuu viimeisenä, on se, että kysymykset on jo esitetty. Minä halusin esittää kysymyksen koskien ETS, mutta nyt hiukan muutan sitä ja toisenlaisen kysymyksen esitän. Euroopan unioni on ollut vähähiilistämisessä hyvin tehokas, mutta sitä ei ole aina tehty ETSn avulla. Yksi kysymyksistä, joihin törmäämme, on se, kuinka reaaliaikaisesti tunnistamme sen, että yksi politiikan ala voi olla ristiriidassa toisen kanssa kuinka voisimme tunnistaa parhaan tavan taata se, että eri politiikan alat toimivat yhdessä ilman, että ne olisivat toisiaan vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin, komission jäsen olitte varmasti tietoinen, että ydinvoimalat ovat meille tärkeä asia, mutta viime vuonna Espanja päätti antaa luvat tällaiselle ydinjätteen sijoituspaikalle ja se on lähellä nyt Portugalin rajaa ja siellä on myös vesialue lähellä. Komissiolta on kysytty, on, oliko tällaisen päätöksen tekeminen järkevää ennen kuin direktiiviä oli edes pantu täytäntöön. Oliko Euro- Espanjan järkevää tehdä tällainen sopimus oman rajanaapurinsa kanssa ennen direktiivin voimaan tuloa? Sanoitte, että vastauksia pitää saada kuuden viikon sisällä. Minä en ole kuitenkaan saanut vastausta, en ole siitä nostanut sen isompaa meteliä. Ilmeisesti teillä ei ole ollut vielä aikaa vastata näihin kysymyksiin. Halusin kysyä teiltä täällä tänä iltana Euroopan kansalaisten puolesta, että mikä teidän kantanne on tässä tärkeässä ydinjäteasiassa. Kiitos sitten Kostinke. Hän poistuikin juuri. Sitten Faria. Obrigado, Presidente. Uh, Comissário, a pergunta vem na sequência. Kiitos eh, puheenjohtaja. Eh, jatkan Karos Rian eh, viitottamalla tiellä. Kello jos, jos ajatellaan tätä jätteenkäsittelylaitosta mm, tuolla meidän kaupungissa, missä siellä Espanjan rajalla. Siitä ei ollenkaan tehty tar- minkälaisia ympäristövaikutustutkimuksia eikä, eikä, eikä muitakaan. Samankinlaisia tapauksia on lukuisia. Salamankan avoin avolouhos, urani, ura, urani avolaitos ja, ja, ja, ja, ja jalostamo siellä Burgosin ikivanha tehdas tämän tyyppiset asiat meitä kalvavat. Mitä komissio tässä aikoo tehdä? Mm, mä vaaleja sen kummemmin tässä ota esille kuin että totean, että ne ovat tulossa. Äh, olen kuitenkin iloinen, iloinen siitä, että, että te olette IMO-hon imo kohtaan, IMOa kohtaan kohdistaneet painostusta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 niin, mitä tulee näihin lentokenttiin, minä olen siellä Düsseldorfin liepeillä näihin haattoihin tottunut. Mitä sitten ydinvoimaan taas tulee, siihen että on merkittävästi annettu suuria avustuksia ja kuitenkaan ne eivät sitten missään vaiheessa osallistua sitten, koska tässä on erilaisia määräyksiä tiellä näiden rakentamisessa. Mm, esimerkiksi itse on niitä edistys, jos ajatellaan näitä naapurimaiden tilannetta juuri, jos ajatellaan sitä, että niitä sen taakse nousee ja haluamme tietenkin äh, varmistaa sen, että, äh, että komissio myöskin äh, takaisi sitten näiden rajan tuntumassa asuvien ihmisten turvallisuuden jollakin keinoin, jos, jos siellä naapurissa on tällainen ydinvoimalaitos. Ja, sillä tavalla myöskin sitten turvattaisiin näiden ihmisten elämä ja turvallisuus. Thank you. Short question. Paljon kiitoksia. Aivan lyhyt kysymys äidinkielelläni. Niin Unkariksi siis puhun. Mikä tilanne on kuluttajahintojen loppuhintojen osalta? Kokemuksemme pohjalta uskoakseni on erittäin tärkeää luoda selkeät säännöt myöskin viranomaistasolla, erityisesti niitä ihmisiä ajatellen, jotka joutuvat käyttämään energiaa melko suuren osan kotitalouden tuloista. Missä määrin hinnat tulevat muuttumaan? Entä energiaköyhyys ja tilanne sen suhteen Euroopassa tämän seurauksen? Kiitoksia. Niin, hyvä komission jäsen, minä halusin kysyä artiklasta kahdeksan tässä direktiiviehdotuksessa, jossa puhutaan päästöjen, päästövähennysten laskuperiaatteesta. Siinä puhuttiin metsistä ja siitä, että tuo laskutapa riippuu aiemmista metsänhoitotoimista vuosina 90-2009, riippuen siitä, minkä ikäistä metsä on ja minkälaisia puita siellä on. Kroatiassa 90-luvulla suuri osa maasta oli serbijoukkojen miehittämänä ja siihen aikaan Kroatia ei pystynyt hoitamaan näitä metsiä, jotka olivat serbien miehittämiä ja sodankaan jälkeen ei pystytty tätä tekemään, koska maastossa oli paljon miinoja ja infrastruktuuri oli tuhottu. No, tulevien metsänhoitotoimien intensiteetti 2020-luvulla perustuu siihen, miten metsiä on hoidettu vuodesta 1990 vuoteen 2009. Tämä syrjii selvästi Kroatiaa, tämä laskutapa. Minä haluaisin ehdottaa muutoksia siihen, miten Kroatian poikkeus tässä lasketaan ja pyytäisin kollegoilta tukea tähän asiaan. Komission jäseneltä kysyisin, aikooko komissio hyväksyä nämä minun esittelemäni perusteet tälle poikkeukselle. Ja nyt komission jäsen voi sitten vastata kysymyksiin. Aivan Aluksi haluaisin äh, pahoitella äh, sitä, että aika meni niin paljon, kun äh, pyrin vastaamaan kaikille. Olisi voinut yleisesti vastata, se olisi ollut lyhyempi vastaus, mutta pyrin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman tarkasti. Edustaja Romanolle haluaisin vastata. Niin edustaja Dynanolle. Tämä on hyvin tärkeä asia. Metsät ovat hyvin tärkeä osa meidänkin ilmastopolitiikkaamme myöskin Pariisin sopimuksen mukaan ja LULCFn mukaisesti me pyrimme myöskin toimimaan. Ja sitten tässä edustaja Peti jo lähti pois, mutta vastauksena komissio näitä tarkistuksia arvioi, kun niitä esitetään, mutta parlamenttihan niistä päättää. Komissio tulee olemaan ähm, neuvottelussa välikätenä, mutta neuvosto ja parlamentti tekevät päätökset. On edustaja Lavia, aikaisemmin puheenjohtaja sanoi, että näiden nopeasti liikelle lähteiden tilanne on vaikea ilmastoon tavoitteiden osalta, 2030 tavoitteiden osalta, mutta ymmärrän kyllä tämän ajatuksen eh, taakan jaon alalla. Tietyt jäsenmaat eivät pystyneet kustannustehokkaalla tavalla ratkomaan äh, tätä tilannetta niin, että voisivat äh, näihin tavoitteihin tähdätä, mutta uskon, että trilogissa kuitenkin ratkaisu löydetään. Se ei ole mahdotonta. Yleisesti ottaen ymmärrän kyllä teidän huolenne ja ymmärrän, mitä te tarkoititte. Sitten esitettiin monia kysymyksiä, jotka koskivat pitkän aikavälin äh, ydinvoimaloita koskevaa suunnitelmaa kuten meidän kertomuksessamme on todettu, kun se viime vuonna julkaistiin, pitkän aikavälin ydinvoimaloiden hoito vaatisi 45-55 miljoonaa euroa ja tämä on hyvin monimutkainen tilanne, jos jäsenmaat haluavat äh, toimia sääntöjen mukaisesti. Komissio ei tee näitä päätöksiä, jäsenmaat tekevät, mutta hyvin suuria investointeja vaadittaisiin. Niistä tulee ilmoittaa komissiolle. Sitten aivan hyvin tarkka kysymys, joka liittyi Portugalin tapaukseen, mutta minä olen ensinnäkin kirjallisissa vastauksissa. Ähm, minä nimittäin kaikkiin kysy- vain muutamiin kysymyksiin vastannut, vaan kaikkiin kysymyksiin kirjallisesti. Meillä on ollut tiettyjä ongelmia Portugalin hallituksen kanssa, mutta huomio ilman mikrofonia. Olen moniin Portu Gallin parlamentin jäsenten kysymyksiin vastannut. Ette konkreettisiin kysymyksiin, tämä on hyvin tärkeää. Nyt meillä on hyvää neuvottelua hallitusten välillä, mutta kaiken kaikkiaan komission rooli on hyvin tärkeä. On hyvin tärkeää, että näitä kysymyksiä estetään, Sille, me olemme Euroopan parlamentin jäseniä, ihmiset haluavat tietää. Niin, minä olen vastannut näihin tässä esittiin nimenomaisesti sähköautoja koskeva kysymys. Tässä tilanne on melko selvä. Me emme voi vain tavoittaa kunnianhimoisia ähm, tavoitteita, näitä tavoitteita asettavalla. Meidän täytyy helpottaa myöskin äh, liikkuvuutta. Siis meillä tulee olemaan kyllä kunnianhimoisia tavoitteita. Aivan varmasti tulee olemaan tavoitteita mutta samaan aikaan pohdimista, kuinka me voisimme tukea sähköliikkuvuutta. Me otamme huomioon sähköautot. Niitähän ei nyt hiilidioksidipäästöjen osalta lainkaan huomioon. Tulevaisuudessa me teemme näin. Me tulemme tekemään helpotuksia ja tiettyjä toimia. Tämä ehdotus tulee olemaan kattavampi ja johdonmukaisempi kuin ennen, ja se tulee ATPn korvaamaan. niin se tulee tekemään ennen vuoden loppua koskien kevyitä hyötyajoneuvoja ja kevyitä ajoneuvoja. Ja, ja kevyet ajoneuvot siis käsitellään ensi vuonna. Meillä tulee olemaan niidenkin osalta hiilidioksidipäästötavoitteet. Everything is always after some Kaikkihan aina puuttuu jostain jostain vaalista. Kaikki riippuu jostakin vaaleista. Me teemme tällä hetkellä töitä vaikutusten arvioinnin parissa. Ne ovat hyvin monimutkaisia, niitä pitää monella tasolla arvioida. Siinä on hyvin paljon erilaisia virstanpylväitä ja mm, päivämääriä. Meidän täytyy pohtia, mitä me teemme eri näin käytettävyysparametrien osalta ja jalanjälkikysymysten osalta. Ja meidän täytyy myöskin tämä VLTP menetelmä ottaa huomioon ja todelliset ajo-olosuhteet me pyydämme kaikkia asiantuntijoita tarkastelemaan sitä, kuinka voisimme saada aikaan todellisissa ajo-olosuhteissa tehtyjen päästömittauksien osalta. Siis se ei ole tässä ehdotuksessa mukana, kun meillä on tämä yhdenmukaistettu kevyiden hoitoajoneuvojen testimenetelmä tässä, mutta me tulemme tarkastelemaan muissa yhteyksissä tätä kysymystä. Teemme työtä sen parissa. Of, um, energy poverty, for sure if you see the, the energy energiaköyhyyttä käsiteltiin myös te, jos tarkastelette ilmasto- ja energiakysymyksiä ähm, suunnitelmissamme, energiaköyhyys on jotakin, mitä käsittelemme. Me vuotuisesti arvioimme ähm, toimeenpantojen toimien vaikutukset ja jos huomaamme, että se vaikuttaa energiaköyhyyteen, komissio tarkastelee asiaa, niin te pyysitte määritelmää, eurooppalaista määritelmää, tämä on monimutkainen kysymys. Energiaköyhyyden osalta meillä on nyt seurantaa toimia. Meillä on paljon erilaisia toimia eri jäsenmaissa käynnissä ja siksi on hyvin vaikeaa tehdä yhtä Euroopan unionin tason määritelmää energiaköyhyydestä. Me kuitenkin vertailemme parhaita käytäntöjä ja kun keskustelemme jäsenmaiden kanssa, otamme huomioon myöskin kansalliset ohjelmat ja sen, kuinka jäsenmaa jäsenmaalta energiaköyhyyttä käsitellään. Sitten oli tässä vielä lisää kysymyksiä. Hyvin monimutkainen kysymys. En tiedä, onko sen esittänyt jäsen enää paikalla. Hän taisi jo lähteä. Hän taisikin lähteä jo. Vastaan sitten hänelle kirjallisesti, sillä äh, tämähän tulee vaatimaan melko paljon aikaa ja muuten minua moititaan siitä. Edustaja Kuukan. Niin, todellakin. Me yritämme näin toimia, me teemme vaikutusten arviointeja ja pyrimme varmistamaan sen, että kaikki osaset ovat johdonmukaisesti osa yhtä kokonaisuutta. Tämän vuoksi meillä on tämä puhtaan ilman paketti myöskin mukana. Tietenkin meidän täytyy äm, tarkastella tätä asiaa, kun välillä saattaa suuri kuva hukkua. Meidän täytyy äh, käsitellä taakanjakoa ETS, äh, ja muuta, kaikkia muuta kysymyksiä siitä, miten ne liittyvät sitten esimerkiksi äh, rakennusten energiatehokkuuteen tai energiatehokkuuteen. Kun me tämän paketin sorvasimme, pyrimme tietyn johdonmukaisuuden takaamaan. Se oli tietynlainen harjoitus. Tämä johdonmukaisuus oli kyllä käsittelyssä. Madame Carrezon, euh, elle a du pauvre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 Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin pyytää kirjallista vastausta, kun en saanut vastausta minun omaan kysymykseeni. Kiitoksia. Äh, Tämä oli edustaja Wisniewska. Komission jäsen vastaa teille kahden kesken. Excuse me. Excuse me. Niin, anteeksi, hyvä komission jäsen. Minäkin haluaisin vastauksen retordio-kysymykseen. Myös kirjallinen vastaus. Niin edustaja Faria, minä lopetin jo tämän kokouksen. Saatte kyllä vastauksen.